Good evening, with your permission. Hyvää iltaa. Minä puhun omalla äidinkielelläni unkariksi. On napirendi pont értelmében a következő pont a tanács és a bizottság Meidän esityslistamme mukaan on neuvoston julkilausuma Kongon demokraattisesta tasavallasta. Ja seuraavana minä annan puheenvuoron ensimmäiselle puhujalle Cecilia Malmström, joka edustaa neuvostoa. Eh, Commissioner. Eh, Kiitoksia. Minä puhun ruotsia. Minäkin puhun siis ruotsia. Puheenjohtajavaltio antaa suuren arvon sille, että me voimme keskustella parlamentin kanssa tästä hyvin vaikeasta tilanteesta, joka on Kongon demokraattisessa tasavallassa. Ihmisoikeudet ja erityisesti sukupuoleen liittyvä valta, väkivalta ovat hyvin suuria. Tässä tämä on käynyt ilmi uudesta YK-raportista. Ja tämän asiantuntijaraportin mukaan maassa on hyvin paljon ryhmiä, joita tukee järjestäytynyt verkosto, joka taas saa tukensa Euroopan unionista. Minun ei tarvitse teitä muistuttaa siitä, kuinka pitkään Kongon demokraattisessa tasavallassa olemme olleet läsnä. Me olemme yrittäneet luoda sinne rauhaa ja vakautta. Ja hyvin tärkeää on, että tämä sitoumus jatkuu sekä poliittisesti että kehitystyössä. Komissaari varmaankin puhuu siitä enemmän. EUn ensimmäinen edustaja nimettiin sinne jo vuonna 1994 vaikuttamaan näihin asioihin. Ja sekä sotilaallisiin, sotilaallisia että siviiliinstrumentteja on otettu käyttöön Artemis- ja Ituri-lääneissä – ennen kuin vaalit 2006 pidettiin. Ja myöskin EU RD Kongo oli tässä mukana. No missä sitten mennään? Eräitä hyviä merkkejä on näkyvissä. Meillä on Kongoon ja Ruandaan solmitut uudet diplomaattisuhteet ja se on hyvä. Aseelliset eh, ryhmät maan itäosissa allekirjoittivat 2009 eh, rauhan sopimuksen. Mutta tilanne on kuitenkin epävakaa. Monet ryhmät eivät kuulu armeijaan ja integraatiotyö on epävarmalla pohjalla. Sotilaalliset operaatiot eh, jatkuvat monia ryhmiä kohtaan, kuten FLDR, ja Hyvin paljon siviiliuhreja maassa syntyy. Samanaikaisesti syntyy uusia aseistettuja ryhmiä maahan. Itäosat eh, ovat sellaisia, joissa eh, kansainvälistä lakia poljetaan. Siellä on paljon murhia, raiskauksia ja seksuaalista väkivaltaa. Näitä on huolestuttavan paljon näitä rikoksia koko maassa, vaikka nollatoleranssiin pyritään. Sitten luonnonvarojen käyttö on toinen ongelma. Mineraalivaroja käytetään väärin, vaikka ne toisivat hyvin paljon tuloja valtiolle ja pitäisi tätä kautta saada loppumaan tämä tuki aseellisille ryhmille. Meidän täytyy järjestää paikallisvaalit. Johtajuus puuttuu, ihmisten poliittiset oikeudet eivät toteudu ja nämä kaikki estävät demokratiaprosessia. Monia ongelmia on ja siksi neuvosto on ryhtynyt hyvin koviin toimiin ja erityisesti ihmisoikeuksien alalla Nordkivussa ja Sydkivussa, Etelä- ja e- Pohjoiskivussa. Kongon täytyy huolehtia siitä, että vastuuhenkilöt tuodaan oikeuden eteen. EU on päättänyt jakaa, jatkaa tukeansa kehityksen eteen tämän kansan hyväksi. Ja tässä tarvitaan turvallisuussektorin eh, stabilisointia. Kaikki tahot, myöskin viranomaiset, joutuvat Kongossa osallistumaan tähän, jotta todella saamme jotakin syntymään. Meidän täytyy myöskin edesauttaa konkreettisia parannuksia eh, koskien paikallisia yhteyksiä. Tämä koskee tietenkin poliittista puolta sekä taloudellisia kysymyksiä. Minä voin vakuuttaa teille, että neuvosto pitää kiinni niistä Eh, toimista, joihin se on ryhtynyt Kongon suhteen. Näillä on suuri merkitys maalle ja me tulemme hyvin laajasti vielä toimimaan siellä ja me tulemme puhumaan aivan suoraan siitä, mistä on kysymys silloin, kun puolustamme ihmisoikeuksia. Olemme hyvin kiitollisia siitä rakentavasta roolista, joka teillä on ollut eh, tässäkin asiassa. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon, ministeri. Seuraavaksi pyydän, että Karl de Kucht puhuisi komission nimissä. Monsieur President, Mesdames. Hyvä puhemies, hyvät naiset ja herrat, arvon edustajat. Noin vuosi sitten tilanne oli, että Lorande kunnan joukot piirittivät Kongossa. Tämä oli kaikista suurimpia huolia sekä Kongossa että kansainvälisessä yhteisössä. On pyritty tekemään kaikki mahdollinen, jotta saataisiin aikaiseksi sopimus eri aseellisten ryhmien värillä, jotta voitaisiin vähentää väkivallan määrää. Kuitenkin tämä väkivallan potentiaali on yhä olemassa siitä syystä, että väkivallan takana oleviin syihin ei ole puututtu. On ajateltu vain lyhyttä aikaväliä, koska kansainvälisellä yhteisöllä on ollut vain huonoja ratkaisuja. Niistä on valittu kaikkein vähiten huonoin. Tämä ei ole nyt kritiikkiä, vaan pelkästään toteamus. Kansainvälinen yhteisö ja Euroopan unioni ei ole kyennyt lähettämään paikalle vahvistusjoukkoja. Monkin vahvistusta on jo pyydetty yli vuosi sitten, mutta joukot saavat vasta nyt paikalle. YK raportti vuosi sitten ja Human Rights Watchin raportti kertoo, että tilanne on todella kauhea. Tällä hetkellä sitä ei voida unohtaa tai jättää mainitsematta. Meidän nyt panouduttava ongelman takana oleviin syihin ja etsittävä pitkäaikaisia ratkaisuja. Tätä varten tarvitaan kuitenkin kaikkien yhteistyötä sekä Kongon ja Ruandan hallitusten yhteistyötä ensisijaisesti ja Monukin, YK ja kansallisen yhteisön ja Euroopan unionin tuki on tarpeen. Kaikki ovat tietoisia siitä, että Ruandan ja Kongon lähestyminen toinen toistaan olisi myönteistä ja jos molemmat osapuolet ovat valmiita rauhalliseen yhteiseloon. Mutta tämä on vasta alkua. Tiellä on vielä paljon suuria ongelmia. Kongon demokraattisen tasavallan kysymys on tässä keskiössä ja kaikki siihen liittyvät asiat, jotka aiheuttavat ongelmia. Luonnonvarojen laiton käyttö, se, että vähemmistöjä ei suojella, että on suuri alue, jolla valtio ei pysty mitenkään valvomaan aluetta ja joilla valtion edustajat itse aiheuttavat ongelmaa. Tehty sopimus on mahdollistanut sen, että Loran kunda on voitu neutralisoida väliaikaisesti, mutta hänen tilalleen on sitten tullut Bosko Andakanda, joka on valmis kaikenlaisiin kompromissiin, kunhan hänelle taataan immuniteetti kaikkien kansainvälisten sääntöjen vastaisesti, jolla vastutetaan e, ihmiskuntaan kohdistuvia rikoksia, mutta tällaista ei voida taata Kongon eikä Ruandan taholta tähän asti Boskondagandan autonominen valta on kasvanut. Siellä on tapahtunut sellaista, että sotilaita on palkattu laittomasti ja monukin vääränlaiset toiminnat ja toisaalta se, että ei ole vastattu siihen, mitä on tapahtunut ruandankieliselle vähemmistölle. Kaikki tämä johtaa siihen, että tilanne on vielä pahempi kuin vuosi sitten. Ongelma on, että Ruanda ja Kongo eivät pysty ongelmainaan hallinnoimaan, koska tilanne on tällainen, niin parantumista ei ole tapahtunut. Sota ihmisiä vastaan on jatkunut, ihmisoikeusrikkomukset ja myös eh, kauheat rikokset, seksuaalirikokset ja luonnonvarojen tuhominen. Jos katsoo YK ja Human Rights Watchin raportteja, sieltä käy ilmi kuinka laajoista toimista on kyse, on selvää, että pyritään parantamaan tilannetta, mutta kaikkein tärkeintä on, että pitää vähentää ensin sitä riskiä, joka kohdistuu siviileihin. Tätä varten tarvitaan parempaa suunnitelmallisuutta. Monukin on pystyttävä toimimaan paremmin ja suojaamaan väestöä. Tämähän on sen ensimmäinen tehtävä sen mandaanin mukaan. Ja Monukin on pystyttävä toimimaan selkeissä eh, tilanteissa. Ei nyt pyydetä, että Monuk poistuisi, nopea poistuminen olisi täysi katastrofi, sillä näin tyhjistä tulisi vielä tyhjempi. Ja tämän osoittaa kaikki äskettäiset tapahtumat on myös lopetettava se taloudellinen tuki, mitä FDR on saanut meidän maissamme ja muualla FDLRn taistelu ei ole poliittista, vaan se on rikollista ja ensimmäinen uhri on Kongon väestö ja näin heitä pitää kohdella ja kaikkia niitä, jotka jollain tavalla ovat yhteydessä FLRään. Ja tätä varten tarvitaan selvempää eh, linjaa kaikenlaiseen laittomaan kauppaan kohdistuen ja on tärkeää, että Ruandan viranomaiset ja Kongon viranomaiset ovat selvemmin tietoisia asioista ja osaavat korjata niitä, jotka eivät välttämättä ole rikollisia. Ongelman on löydettävä ratkaisu myös itse Kongon sisällä. Tarvitaan paikallinen ratkaisu 23.3. sopimuksia pitää panna, ne pitää panna täytäntöön, sillä muuten paikallinen väestö turhautuu. Tämä on ehdoton ehto, jotta kivun alueen stabilisointi voi onnistua. Kansainvälisen yhteisön rooli voi tässä tapauksessa olla todella hyödyllinen. Mutta en ajattele ainoastaan kivua, ajattelen myös sitä, kuinka epäonnistunutta kaikki on koko Kongon demokraattisessa tasavallassa viimeisen vuoden aikana on näin käynyt. Siellä ei ole minkälaista valtiovaltaa. Ja sen takia on hyvin tärkeää, että ensin pystytään konsolidoimaan demokratia, eli tarkoitan paikallisvaaleja, parlamenttivaaleja ja presidenttivaaleja, jotka on tarkoitus pitää 2011. Vaalit ovat osa demokratiaa, mutta ei saa unohtaa, että on myös annettavaa jatkuvaa tukea instituutioille ja poliittisille voimille ja käytävä jatkuvaa vuorovaikutusta muuten. Kyseessä ei ole avoin poliittinen järjestelmä ja toisaalta on parannettavaa hallintoa. On selvää, että Kongo ei pysty kaikkea samanneksi tekemään, mutta tarvitaan poliittista tahtoa, jotta onnistuminen voi olla mahdollista. Parlamentti on maininnut rankaisemattomuuden. Tämä on tärkeä asia ja se on oikeusvaltio periaatteeseen liittyvä, mutta asioita ei voi tehdä erikseen, vaan on uudistettava turvallisuus, turvallisuutta maassa ja myös taloutta. Tarvitaan pitkän ajan politiikkaa. Tämä ei kuitenkaan saa olla tekosyy sille, ettei ryhtäisi saman tien toimiin. Tarkoitan erityisesti seksuaalirikollisuutta ja rikoksia, joita parlamentti on korostanut. On hienoa, että halutaan eh, presidentti Kavilan toimista olla nollatoleranssilinjalla. Tämän pitää nyt todellakin toteutua. Komissio tekee jo aika paljon tällä alalla ja olemme valmiita jatkamaan tukeamme Kongolle ja olen pyytänyt, että meillä olisi läheisempää yhteistyötä, kun pyritään torjumaan seksuaalirikoksia ja tarvitaan yhteistyötä heidän kanssaan. Tarvitaan lisää demokratiaa, hyvää hallintoa, poliittista tahtoa. Näille haluamme rakentaa kumppanuutemme, tasa-arvoisen kumppanuuden Kongon tasavallan kanssa. Köszönöm, Karel de Kuhtur. Kiitos, Karol de Gucht. Ja sitten poliittisten ryhmien nimessä ensiksi Felix Katsmarek, puolitoista minuuttia. Puhemies, hyvät naiset ja herrat, ja lähes jokainen toimittaja, joka raportoi Afrikasta, ajattelee, äh, muistelee Josef Konradia, he keskittyvät kielteisiin näkökohtiin ensinnäkin. He yrittävät mutta tämä voi, Kongo ei, Kongo voisi olla normaali valtiokin. Kaikki, jotka raportoivat Afrikasta, puhuvat ensinnäkin Kongosta, mutta oikeastaan Kongo voisi olla normaali valtio. Onhan tällaisia valtioita äh, Afrikassa. Äh, lapset käyvät koulua, äh, seksi liittyy rakkauteen eikä väkivaltaan. Tätä on Afrikassa, oli vakuuttunut siitä. Se avainkysymys Kongossa on hallituksen tai hallinnon tai hallituksen johtamisen laatu järki ja vastuullisuus viranomaisten toiminnassa, se, sitä ei voida unohtaa. Koulut Kongossa ovat tyhjiä, väkivalta vallitsee ja hallitsee. Minä olin vaalitarkkailu missiossa 2006 mukana ja voin muistaa hyvin, että kaikki sanoivat, että, että vaalit olivat demokraattiset, mutta me olimme aivan liian optimistisia Miksi näin on tapahtunut? Miksi nämä vaalit Kongossa eivät johtaneet parempaan elämään? Minusta nämä ovat kysymykset, jotka liittyvät rahaan. Sen jälkeen rouva ministeri, rouva ministeri ja komissaarikin viittasivat tähän. Siis laiton raaka-aineiden käyttö aseiden ostamiseen. Tämähän vaan kiihdyttää tätä kehitystä. Eli me voi tätä noidankehää murtaa, niin silloin käy huonosti. Kiitos. Seuraavana Michael Cashman, puolitoista minuuttia. Kiitoksia tästä lausumasta, komissaari. Olen täysin samaa mieltä siitä. Me emme voi vetäytyä, me emme voi luoda tyhjiötä, koska tyhjiö on jo nyt olemassa. Se on sellainen tyhjiö, joka liittyy poliittiseen tahtoon ja poliittiseen johtavuuteen ja se on kysymys kansainvälistä velvoitteista, jotta saadaan oikeusjärjestön periaatteet toimimaan. Haluan puuttua reaali- todellisuuteen konflikti 1998, jossa yli 5 miljoonaa 400 ihmistä, 400 000 ihmistä on menettänyt henkensä ja suoraan ja epäsuorasti yli 45 000 kuolemaa tapahtuu kuukausittain on raportoitu, että on noin 460 000 sisäisesti muuttamaan joutuneita, jotka joutuvat kohtamaan väkivaltaa. Haluan puhua niiden puolesta, joilla ei ole omaa ääntä, ne, jotka kärsivät tällaista väkivallasta. DL, Kongon demokratian tasavalta on käyttänyt seksuaalista väkivaltaa eri muodoissa, mukaan lukien seksuaalinen orjuus ja lasten kidnappaminen armeijaan ja pakkoraiskaukset. Tämä sisältää mielaisia, miehiä, naisia, miehiä ja poikia, jotka myös kärsivät raiskauksesta, seksuaalista nöyrytyksestä ja äh, silpomisesta. Päätösluonnosta toisensa jälkeen on tullut hyväksytyksi, mutta nyt on korkea aika meidän kansainvälisellä tasolla vaatia loppua tälle kamottavuudelle. Kiitos. Kiitos, herra Kasman. Ja sitten kaksi minuuttia, Louis Michel, olkaa hyvä. Oui, madame la présidente. Hyvä puhemies, rouva ministeri, hyvä komission edustaja. Minä olen aina seurannut hyvin tarkkaan Kongon itäosien tapahtumia. Valitettavasti tässä Ruandan ja Kongon lähestyminen ei ole edennyt niin kuin toivottiin, koska sitä tarvitaan kuitenkin eh, ainoastaan eh, 23.3. tehdyt sopimukset eivät riiti. Ja tilanne idässä on todella vaikea. Ensimmäinen ajatuksistani on, että näitä FDLR ei ole saatu pois voimistaan ja tässä valitettavasti ensimmäiset uhrit olivat tämän sotilaallisen painostuksen myötä tulleita. Täällä oli siviiliuhreja ja tällainen riski oli sellainen, joka oli näkyvissä. Komissaari sanoi, että aivan alusta asti piti vahvistaa Monukin resursseja, joka edelleenkin tällä hetkellä siltä puuttuu niitä resursseja, joita se tarvitsisi jottei tämä tapahtuisi kentällä kuten nykyisin. Tarvitaan parempaa koordinointia kentällä ja siltikin olisi hyvin riskialtista koska munukia pyritään myöskin diabolisoimaan tietyissä puheenvuoroissa. Toinen asia sitten liittyy siihen, että äh, tietyt äh, käytöstavat eivät äh, ole edes sodan aikana sopivia. Täällä on kongolaisia yksiköitä, jotka eivät noudata sääntöjä. Nollatoleranssi Kabilan puolelta, se on tietenkin hyvä asia, mutta siitä se pitäisi panna täytäntöön sitten oikeusjärjestelmä, jossa rankaisu jätetään tekemättä, pitäisi tehdä yhteistyötä EUn kanssa, jotta oikeusjärjestelmä tulisi voimaan myös itäosissa. Me tarvitsemme sinne oikeusvaltion sellaisen, joka toimii. Tällä hetkellä siellä sellaista ei ole ja siellä on tyhjä. Köszönöm. Michel Ur. Kiitos, herra Michel. Ja seuraavana Isabel Duran. Euh, monsieur le commissaire, madame la Hyvä komission jäsen, hyvä puhemies. Se, mistä puhuitte, on todella huolestuttavaa ja siitä huolimatta, että 20 000 Monukin sotilasta on paikalla. Naiset joutuvat ensimmäiseksi kärsimään jopa Kongon asevoimien toiminnasta. Siellä raiskauksesta on tehty systemaattinen eh, ihmisten eh, kohtelutapa ja täällä oli paikalla naisia äskettäin Kongosta tästä puhumassa. Tilanne vain pahenee ja olen samaa mieltä siitä, että monukin, monukia ei voida yksin tehdä vastuulliseksi kaikesta siitä, mitä tapahtuu koko sodasta ja joukko murhista. Ei pidä siitä tehdä syntipukkia eikä vaatia sen poistumista, mutta on varmistettava se, että Monuk ei saa missään nimessä tukea sellaisia ryhmiä, jotka tekevät väärinkäytöksiä Monukin tehtävänä on pyrkiä estämään seksuaalirikokset. Nämä se pitäisi saattaa kansalliseen rikostuomioistuimeen ja joukkojen pitäisi myös varmistaa se, että eh, kongolaiset joukot palaisivat kasarmeihin ja sitten olisi myös tärkeää saada aikaiseksi vuoropuhelua ja rauhanomaista yhteistyötä. Tämä on ainoa tapa päästä eteenpäin. Joka tapauksessa on hyvä, että te olette tämän asian sitoutuneita. Unionin on oltava aktiivinen. On harmi, että näin ei ole ollut. Vuosi sitten olisi voitu saada aikaiseksi joukot, mutta unionin toiminta on kuitenkin erittäin tärkeää. Kiitos. Unohdin ehkä sanoa, että teillä oli minuutti puheaikaa ja sitten yksi minuutti myös Sabine Löysingille. Missään muussa maailman maassa, joka kuin demokraattinen äh, Kongon tasavalta on ollut enemmän äh, operaatioita äh, Euroopan ulko- ja turvallisuuspolitiikassa kuin Kongossa. Voidaan kysyä, että kenen, turvallisuus, kenen turvallisuutta on puolustettu? On Kongon äh, siviiliväestönkö, laisten ja lasten? Myös YK on MONUK ei estänyt sitä, että tuhansia ihmisiä tapettiin, kidutettiin, raiskattiin ja satoja tuhansia karkotettiin kotoaan ja erityisesti on kysymys siitä, että EUn e äh, tukemat hallituksen joukot ovat olleet mukana. Mutta, että, mutta, mutta että siellä, mitä siellä puolustetaan Kongossa? Humanita- humanitaarista elämää vai mitä siellä pyritään tekemään? Vuonna 2003-2006 esimerkiksi oli 61 sopimusta kansainvälisten äh, kaivosyritysten kanssa, joista äh, kansainväliset kansallisjärjestöt eivät pitäneet yhtään hyväksyttävänä Kongon väestön kannalta. Kabila on nyt muuttamassa kurssia ja pyrkii tekemään lisäsopimuksia läntisten yritysten kanssa. Tämä vaihto liittyy uuteen sodan aloittamisiin. Minä kysynkin, miksi nämä suurimpien, suurten murharyhmien vetäjät FDLn miksi niitä odotetaan, niiden taistovoimia odotetaan olevan Saksassa. Minä viittaan päätöslauselmaan, jonka olen esittänyt kuen nimissä. Kiitoksia. Köszönöm, Löysin Kiitos edustaja Löysin ja seuraavana Andreas Möltser, puolitoista minuuttia. Puhemies, miljoonien ihmisten karkottaminen, tuhansia, tuhannet raikkaus, raikkaukset ja sad, reskaukset ja sadat murhat, siitä ei voi olla hiljaa. Tämä on surullinen tilanne eh, YK rauhantoiminnassa. Kongon toiminnista on tehty päätös, mutta mitään kovinkaan paljon ei saatu aika vilisi edelleenkin ryöstää raaka-aineita alueita ja, ja rikkovat inhim- ja loukkaavat ihmisoikeuksia rikoksia. Ja nyt rintamat ovat vaihtuneet ja, ja rikoksia tehdään Kongon sotilaiden uniformuissa. Ja äskettäin äh, Den Haagin äh, sotarikostuomioistoin on äh, puhunut näistä vaalista. Tämä on osa tulos, mutta tämä tässä kuitenkin ollaan äh, loukkaamassa demokraattisia oikeuksia, joka, joka osastaa FDLR, mutta tämä kansalaissota ei vain lopu, se vain siirtyy ra, rinta, raja-alueille. on siitä tulee silloin, kun YK on MONUK äh, äh, pystyy osoittamaan voitteet oikeiksi. Kuitenkin rikoksia tehdään ja tämä edellyttää tietenkin logistista tukea armeijalle. Kongon missio ei saa ajautua Euroopan viettämiseksi. Periaatteellisella tasolla me tarvitsemme yhteistä eurooppalaista ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja rauhanturvatoimintaa, mutta Euroopan ympäristössä eikä kaukana Afrikassa, jossa etniset rintamat ovat päinvastaiset EU on täytyy minun mielestäni käyttää rauhanoperaatioitaan oman eteisensä alueella, Balkanilla tai Kaukasuksella. Siksi meidän, meidän, minusta EUn osallistuminen Afrikan EU, YK on mandaatti pitäisi mahdollisesti lopettaa. Kiitos edustaja Möltser ja sitten muut puhujat. Ensin edustaja Mitchell, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies se, että tilanne on Kongon demokraattisessa tasavallassa valitettava ja väestön tilanne traaginen on aivan selvää. Kuitenkin täällä pitäisi toistaa tärkeitä seikkoja myös yhteisessä päätöslauselmaesityksessämme. Ei saa unohtaa, että Kongon väkivalta ja muut vastaavat konfliktit lähtevät liikkeelle ihmisten halusta saada lisää, mutta usein taustalla on myös köyhyys ja kaikki nämä ongelmat liittyvät köyhyyteen, jos ihmisen hyvinvointia parantaa ja elintasoa parantaa, niin hän haluaa tappaa vähemmän ja tulee vähemmän tapetuksi pitää lähteä tälle tielle ja sitten on varmistettava se, että kaikki sotilaallinen läsnäolo muualla, se pitää vähentää väkivaltaa, ei lisätä sitä. Meidän pitää välttää rankaisemattomuutta, ei lisätä sitä. Jos läntiset joukot eivät pysty tähän, niin sitten pitää uudelleen arvioida niiden läsnäoloa. Historia on osoittanut, että tämän tapaisissa konflikteissa, konflikteissa tarvitaan poliittista ratkaisua, vuoropuhelua. Se on ainoa tie tällaisen ratkaisuun. Lissabonin jälkeen perustettava ulkosuhde eh, toiminta, sen pitää eh, toimia niin, että unioni ajaa rauhankeskusteluja ja rauhaa paremmin. Kiitos, herra Mitchell, ja sitten puolitoista minuuttia Korina Kretu. Kiitos puhemies. Niin kuin puhuttu, miljoonat siviilit ovat menettäneet henkensä näissä sotilasoperaatioissa Kongon demokraattisen tasavallan itäosissa, ja tällaiset uutiset alkavat tuntua banaaleilta, koska se tapahtuu niin uskomattomin eh, tiheässä tahdissa. Se koskee lapsia, tyttöjä, naisia, puhumattakaan toimittajista ja ihmisoikeusaktivisteista. Tämä tilanne vaan syvenee päivästä toiseen ja turvallisuustilanne ei enää mahdollista humanitaaristen järjestöjen puuttuvan peliin. Nyt ensimmäinen tämän kuun alussa oli tuhansia raiskauksia ja seksuaalista väkivaltaa, seksuaalista väkivaltaa paljon enemmän kuin edellisenä vuonna. Ja tämäkin Tähän liittyy myös äh, nälkä ja äärimmäinen köyhyys, joka koskee miljoonia ihmisiä. Ja vastuullisia tästä tragediasta ovat kapinalliset ja armeija. Valitettavasti on signaaleja, että monet ovat Tämä pitkälti vastuu on myös YK joukoilla Kongossa, jotka sietävät näitä vakavia ihmisoikeusrikkomustapauksia. Siksi uskonkin, että unionin pitäisi vakavasti asettaa kyseenalaiseksi sen tavan, millä tavalla rauhanturvaajat Kongossa tekevät työtään ja pyrkivät tavoitteisiinsa. Meidän täytyy myös ryhtyä toimiin rahanpesun estämiseksi ja ja kulta- ja, ja timanttikaupan estämiseksi kuitenkin 37 tonnia kultaa salakuljetetaan vuosittain Kongosta ja tämä vain suosii rikollista ympäristöä tässä maassa. Kiitoksia. Kiitos edustaja Kreetu. Ja sitten yksi minuutti, Sofia Intvent. Voorzitter, eh, ik luisterde net naar de bijdrage van collega... Kiitoksia. Herra Möltser tässä jo ehti lähteä, mutta olen samoilla linjoilla. Hän eh, sanoi, että, että tämä on täysin huolestuttavaa, mutta meidän täytyy muistaa, että nyt kun katsomme tilannetta objektiivisesti, mitä siihen pitäisi tehdä. Kun ajattelemme naisia, jotka tulivat vierailulle, niin pitää katsoa ihmisiä silmiin ja sanoa, että teitä ei jätetä, että me vain hyväksymme päätöslauselman ja siinä on sitten meidän työmme. Täytyy pystyä katsomaan näitä ihmisiä silmiin. Nämä ihmiset on jätetty ja on hyvin vaikea keskustella näistä asioista tällä tavalla. Hyvin paljon hyviä asioita päätöslauselmassa on, mutta tässä vaiheessa pitäisi panna toimet täytäntöön. Usein puhutaan raiskauksista, seksuaalisesta väkivallasta ja nämä ovat termejä, jotka eivät kuitenkaan aina kuvaa todellisuutta. Tämä menee paljon pitemmälle kuin yksilöä vastaan hyökkäys, vaan tässä pyritään koko yhteisön sosiaalinen rakenne murtamaan näillä kauhistuttavilla teoilla. Pitää saada rangaistuksia eikä pidä pelkästään lieventää kärsimyksiä, vaan meidän täytyy ryhtyä toimiin, joista olemme ilmoittaneet. Meidän täytyy antaa ymmärtää, että me olemme solidaarisia tämän maan kansalle, emmekä hylkää heitä. Kiitos. Sitten puolitoista minuuttia, Christian Preda. Mulțumesc mult. Mulțumesc mult. În momentul actual, care coincide de altfel cu cel în care organizația... Kiitos. Tällä hetkellä, jolloin YK valmistautuu ottamaan kantaa Monukin mandaatin jatkamiseen, meidän on mietittävä sitä, miten yleissopimuksia Kongon kaduilla kunnioitetaan. Tilanne huononee jatkuvasti tämän tätä, tämä käy ilmi myös Monukin operaatioista. Ei saa joutua maksamaan korkeaa inhimillistä hintaa, jos siviiliväestö joutuu kärsimään. Äskettäinen operaatio FLDR vastaan oli katastrofaalinen ja on varmistettava, että ei toimita ihmisten oikeuksia vastaan. Rankaisemattomuus johtaa vain siihen, että rikokset toistuvat. Syyliväestöä on suojeltava ensimmäisenä. Euroopan parlamentin on ryhtyvä paljon selkeämpiin toimiin väkivaltaa vastaan, seksuaalista väkivaltaa erityisesti ja ihmisoikeuksien polkemista vastaan on saatava aikaiseksi tämän rankaisemattomuuden loppu. Kiitos. Ja sitten Janet Barnuevo Garcia. Yksi minuutti. Gracias, presidente. Kiitos puhemies. Kollegat ovat jo puhuneet tilanteesta, joka on traaginen demokraattisessa tasavallassa. Siellä on ollut miljoonia kuolemantapauksia, murhia, väkivaltaa. On puhuttu Monukista, YKsta, Euroopan komissiosta, mutta on ehkä puhuttu vähän vähemmän siitä, että on tärkeää valvoa laittomia raaka-ainevirtoja muualle maailmaan. Nämä tuotteet pestään ja tuotto menee sitten laillisille yrityksille meidän omissa maissamme tai Yhdysvalloissa. Tämä on hyvin tärkeä tehtävä Rova Ashtonille, kun Lissabonin sopimus antaa hänelle nyt selvän auktoriteetin ja tämän parlamentin 27 jäsenvaltiota hän voisi koordinoida, koordinoida toimia, jotka estäisivät sotaherrojen rikastumisen ja, hän sitten näitä väkivaltaisuuksia aiheuttavat. Kiitos ja seuraavaksi puolitoista minuuttia Andelvo. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. Euroopan unioni ja kansainvälinen yhteisö puhuu usein siitä, että pitää toimia kiireellisesti Kongossa. Jos katsotaan pohjois- ja eteläkivua ja sitä, kuinka väkivaltaisia siviiliin väestöön kohdistuvat hyökkäykset ovat olleet, erityisesti naisiin, lapsiin ja vanhuksiin kohdistuvat hyökkäykset. Eli nyt on todella kiire. On tehtävä kaikki, jotta voitaisiin suojata siviiliväestöä. YK on mandaattia on pidennettävä, mutta on myös tarkasteltava uudelleen sitä ja vahvistettava sitä, jotta voidaan lopettaa väkivallan kasvu jo vuosien ajan. Kansalaisjärjestöt, kansainvälinen yhteisö ja Kongon naiset ovat pyrkineet eh, estämään, että seksuaalista väkivaltaa ei käytettäisi sotaa välineenä ja jatkuvasti rangaismattomuus vallitsee. On hienoa, että Kongon viranomaiset ovat pyrkineet lopettamaan rankaisemattomuuden, mutta nollatoleranssipolitiikan on oltava todella kunnianhimoista kaikkien, eh, jokon on pystyttävä kertomaan toiminnastaan se, että kansainvälisessä rikostuomioistuimessa on aloitettu oikeudenkäynnit ensimmäisiä eh, sellaisia vastaan, jotka ovat joita syytetään seksuaalirikollisuudesta. Kaikki nämä oikeudenkäynnit on saattaa nopeasti loppuun. Tarvitaan myös valtion vahvistusta sukupuolten välisen tasavarvon mm-hmm. edistämistä, lasten ja naisten suojelua. Usein heidän ihmisarvonsa menee ja me suhtaudumme tähän välinpitämättömästi. Kiitos. Ja sitten meillä on listan ulkopuoliset puhujat. Kahdeksan puheenvuoroa on pyydetty. Meillä on myös kahdeksan minuuttia aikaa, eli kullakin on yksi minuuttia aikaa. Pyytäisin, että tosiaan pitäytyisimme kahdeksan minuuttissa, älkää viekö toisilta aikaa. Ensimmäinen puhuja Rova Strifler. Euh, niin, puhemies. Humanitaarinen tilanne Kongon demokraattisessa tasavallassa erityisesti idässä ja kivussa on katastrofaalinen. Tämä nyt tiedetään. Siviiliväestön tilanne on huonontunut erityisesti sen jälkeen, kun Kongon asevoimien ja Ugandan ja Ruandan asevoimien yhteisiä toimia on ollut. On tapahtunut paljon väkivaltaa, ihmisoikeusloukkauksia, seksuaalirikokset ovat kongolaisten arkipäivää, on myös väkivaltaa humanitaisia työntekijöitä vastaan. On selvää, että yli kaksi miljoonaa ihmistä on joutunut siirtymään kotiseudultaan ja valtava määrä myös kivussa, 65 tuhatta ihmistä äskettäin itäissä maakunnissa. Tarvitaan humanitaista apua 350 000 lapselle ja väkivallan uhrille apua nopeasti. Tarabella, ur. Ja seuraavana Tarabella yksi minuutti. Hyvät komissaarit, hyvät kollegat, kaikki ovat viitanneet tähän kauheaan tilanteeseen tässä maan itäosassa, raiskaukset, murhat ynnä muut. Kaikki voivat siitä puhua. UNICEFin on, UNICEF on käynyt siellä paikan päällä katsomassa, mutta mikä näihin barbaarisiin tekoihin tulee, täällä naisia eh, loukataan fyysisesti, henkisesti ja on paljon AIDS leviää ja koko Kongon kansa saa hyvin negatiivisen kuvan kansainvälisesti se, että taloudellista kehitystä tuetaan, niin se ei ole mahdollista, ellei Kongon hallitus ja YK ryhdy taistelemaan näitä seksuaalirikoksia vastaan. Tarabella urakka. Kiitos Tarabella. Ja seuraavana Rova Ministeri, hyvä komissaari, minäkin haluaisin viitata näihin seksuaalirikoksiin, erityisesti itäosassa. Tämä ei ole mikään uusi ilmiö, se on hyvin monimutkainen. Siinä on psykologista ja fyysistä tuskaa, joka sitten sosiaalisen sulkemisen myötä vielä moninkertaistuu. Kabila nolla toleranssi on tällainen pieni heikko valo, mutta tällainen strategia, sen täytyisi olla hyvin voimakas. Me tiedämme, että monenlaisia budjetteja ja projekteja on, mutta kun katsomme näitä todistuksia ja näitä lukuja, niin täytyy kyllä miettiä, että onko strategiasta ollut mitään hyötyä. Naiset eh, ovat kuitenkin se taho yhteiskunnassa, jotka tuovat rauhaa. Ja mitä te aiotte tehdä, että kaikki menisi paremmin ja nopeammin? Niin, Kiitos, Ja seuraavaksi Romeva Minäkin halusin tästä asiasta puhua, koska olen seurannut tätä pitkään. Valitettavasti ihmisoikeuksia poljetaan Kongon itäosissa. Meidän täytyy tuomita kaikki tämä murhaaminen ja seksuaalirikokset, joihin naiset ja tytöt joutuvat uhreiksi pitää kaikilta viranomaisilta pyytää, että he puuttuvat näihin kammottaviin rikoksiin. Ja YK on turvallisuusneuvoston täytyy tehdä kaikki mahdolliset toimet, jotta voidaan eh, estää Kongossa ihmisten kansan kimppuun hyökkääminen. Minä vetoan eh, siihen, että kaikki tahot pyrkisivät eh, kohentamaan oikeusvaltion tilannetta ja poistamaan lapsisotilaiden käytön. Kiitos ja sitten edustaja Obermeier. Kiitos puhemies. Marraskuussa 2009 vaihdettiin suurlähettilä Ruandan ja demokraattisen Kongon tasavallan välillä. Se oli pieni valon pilkahdus tässä synkässä maassa ja sen synkän väestön kannalta. Ja sitten demokraattisten voimien Ruandan ja Ruotsin voimien johtaja pidätettiin. Molemmat olivat parannuksia tilanteen parantamisessa Itä-Kongossa. Kysymykseni komissiolle, minkälaisia toimia komissio aikoo tehdä, jotta saataisiin lisää lähentymistä Kongon ja Ruandan välille Ja nyt sitten YK-mandaattiin. Täällä paljon on puhuttu siitä, että kaikki, kaikkien toimenpiteiden pitää purra. Ollaan rehellisiä. Nyt jos YK-mandaatti, sen tarkoitus on suojella sorrettuja lapsia ja naisia, silloin täytyy olla asian selvä. Nimittäin silloin, kun mandaatti annetaan, annetaan, ja me itävaltalaiset olemme hyvin rajalli, raja, tässä, silloin sitä täytyy noudattaa johdonmukaisesti sorrettujen suojelemiseksi, jopa ase kädessä. Kiitos, edustaja Obermeier, ja sitten Sinkeli. I think it's unfortunate that in um, this the Christmas season on onnetonta, että näin joulupäivinä, kun me viimeiset päivät, joita me keskustelemme väkivallasta ympäri maailmaa, olisi Tsetsenissä, Afganistanissa tai sitä Kongossa, mutta kuitenkin tämä on todellisuutta samaan aikaan. Meidän täytyy saada äh, saada myöskin rauhan viesti eteenpäin, niin kuin kollegani Mitchell esitti sen elokventista, että meidän täytyy olla rauhan lähetteleitä. Ja, ja niin kuin Äh, Lady Ashton äh, saa, toivottavasti saa Euroopan unionin taakse ja se, mitä on aikaisemmin tehty, meidän täytyy saada nämä maat järjestykseen ja saada äh, tämä kärsimys loppumaan noilla alueilla. Niin ikään pitkän aikavälin ratkaisu on se, e, se, se vaatii taloudellista parantamista ja meidän täytyy varmistaa, että meidän täytyy saada koulutusjärjestelmää, kunnollinen koulutus toimimaan näissä maissa, koska se on se, joka, joka, se, on se tie pysyvään ja pitkäaikaisen rauhaan. Kiitos edustaja Kelis ja sitten Jim Higgins. Thank you, Mr. Kiitos puhemies. Vuonna 1960 ruotsalainen YK pääsihteeri Dag Hammarskjöld pyysi Belgian Kongon YK joukkoja ja siellä tehtiin hienoa työtä. Olen kuitenkin nyt oikein huolestunut siitä, mitä YK tekee siellä. Marokkolaiset, pakistanilaiset, siellä puhutaan raiskauksista ja muusta, mutta YK joukot eivät mitenkään hienosti toimi päinvastoin. Ja olen samaa mieltä Mitchellin kanssa siitä, että EU pitää olla vahvempia. Me tarvitsemme sinne omia rauhanturvaajia, emme voi luottaa YK. -hon. Tilanne on, että ihmisiä käytetään väärin. Ihmiset ovat eh, kärsineet siirtomaherruudesta, heimon välistä väkivallasta. Me emme voi enää olla sokeita. Meidän on voitettava ja pelastettava nämä ihmiset. Kiitos herra Higgins. Ja lopuksi edustaja Svensson. Tack så mycket, herr talman. Kiitoksia puhemies. On aivan mahdotonta tarkastella tätä hirvittävää tilastointia ja kuitenkin tiedämme, että se on totta. Kuitenkin meistä tuntuu, teistä ja meistä, että tässä on kysymyksessä Saharan eteläpuolinen todella köyhä maa ja tähän ei ole puututtu samalla tavalla kuin olisi pitänyt. On kyseessä sotilasvalta ja me kaikki haluamme korruptiota ja köyhyyttä torjua, jos me pyrimme tilannetta parantamaan. Tämän maan kansan, kansa on kärsinyt aivan hirvittäviä määriä. On puhuttu Afganistanista ja Talibanista, mutta meidän täytyy huomata, että tässäkin on kansa, joka kärsii ja on kärsinyt aivan järkyttävistä olosuhteista. Hyvä puhemies, minä haluaisin korostaa sitä, että ideologisia järjestöjä on olemassa, jotka voivat jotakin tehdä, jos ne saavat valtion tukea ja EU-tukea. Kiitoksia. Kiitos. Ja näin pääsimme näiden puheenvuorojen loppuun. Ja nyt pyytäisin, että lopuksi Cecilia Manson käyttäisi puheenvuoron. Kiitoksia puhemies. Aivan kuten tässä keskustelussa on käynyt ilmi, on hyvin monia syitä sille, että jatkamme sitoumuksiamme Kongon demokraattisessa tasavallassa. Me olemme sinne jo paljon sitoutuneet, me ajamme turvallisuuden ja vakauden asiaa. De Gucht, komissaari de Guchthan kertoi pitkästi siitä, mitä EU on tekemässä. EU on e, sekä jäsenvaltioiden että komission kautta suurimpia avunantajia tällä alueella ja sitä kautta me voimme vaikuttaa. Vakauden e, saavuttaminen ja pitäminen sen kannalta on kaikkein, kaikkein tärkeintä se, että ihmisten elintaso saadaan vakautettua ja ihmisoikeuksia kunnioitetaan, jotta voidaan luoda yhteiskunta, joka perustuu oikeusvaltioon. Kauhistuttava seksuaalinen väkivalta, johon täällä on viitattu ja joka käy ilmi kaikista raporteista, on täysin eh, hyväksynnän ulkopuolella. Täällä Kongon hallituksella onkin suuri työkenttä ja tämä nollatoleranssi, jota Kabila on ehdottanut, niin se täytyy tosiaankin panna täytäntöön. Mitä eh, sitten tulee näihin YK toimiin, eh, niin mandaatteja on eh, muutettu sillä tavalla, että seksuaalirikokset tulevat siihen mukaan. Kaksi eri lakia ollaan perustamassa sillä tavalla, että siellä on rikostutkinta ja seksuaalisen väkivallan tutkinta eh, kivun alueella eh, eh, siis tarvitaan, mutta tämä mandaatti kattaa myös koko maan. Tämä on tietenkin hyvin vähän ja hyvin vaatimaton asia, mitä tehdään tällaisessa suuressa maassa, mutta asia on kuitenkin tärkeä ja nämä, tämä uusi henkilöstö tulee ajamaan asiaa läpi ja selvittämään seksuaalirikollisia, seksuaalirikoksia. Puhemies, hyvät jäsenet, meillä alkaa aivan kohta kysymystunti. Ja tässä onkin viimeinen puheenvuoro, niin nyt puheenjohtajamaan edustajana ja haluaisin teitä kaikkia kiittää ja erittäin hyvästä työstä haluan myös Euroopan parlamenttia kiittää. Mi is nagyon köszönjük. Mekin kiitämme kovasti muiden edustajienkin nimessä teidän hyvin tehokasta työtä, josta on ollut suuri ilo meille. Ja sitten komission loppupuheenvuoro. Karel de Kuht, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Ensinnäkin haluan kiittää kaikkia <clears throat> niitä jäseniä, jotka ovat puhuneet tässä keskustelussa. Ja Palaankin nyt alkuperäisen lausumaminen ja keskittyisin muutamiin asioihin. Euroopan komissiohan on, tekee paljon humanitaarisen avun suhteen ja ohjelmien tasolla, jolla pyritään palauttamaan oikeus äh, ja äh, valtion periaatteiden toimivuus. Kymmenet ja satoja miljoonia äh, vuosittain tähän käytetään mutta ongelmana on tietenkin se, että mitä sitten näiden toimien tehokkuus on, ellei saada kunnollista oikeata vastapuolta poliittiselle tasolle. Toisekseen haluaisin sanoa jotakin tästä Monukin mandaatista, koska kaik, vaikkakin Monuk Bonukia voidaan kritisoida, täytyykin kritisoida äskettäisistä tapahtumista, on kuitenkin äh, kovin, kovin suuri virhe esittää, että, että niin miten lähteä, lähteä Kongon demokraattisesta tasavallasta. Tämä olisi oikeastaan, äh, tämä ei missään tapauksessa ole sopivaa. Haluan lukea nyt muutaman lauseen tästä mandaatista, jotka on hyväksytty turvallisuusneuvostossa viime vuoden alussa jos siinä sanotaan, että neuvosto, siis turvallisuusneuvosto myös päätti, että Monukin tulee eh, tämän päätösohjelman hyväksymisen jälkeen, sen pitää saada mandaatti tässä prioriteettijärjestyksessä työskentely ja yhteistyö eh, hallituksen kanssa, se oli ykkönen, ja sitten eh, suojella siviilejä ja YK henkilökuntaa ja laitoksia, ja varmistaa siviilien suojaaminen mukaan lukien humanitaarinen henkilökunta ja sen pitää suojata niitä välittömältä väkivallalta ja miltä tahansa väkivallalta, joka tulee joltakin taholta tässä maassa. Sitten toinen tärkeä kohta on kohta G, jossa puhutaan koordinoidusta toimista. Siinä sanotaan koordinoidut toimit ja operaatiot siinä FLDR kanssa, eli armeijan kanssa integroidut, integroidut prikaatit, joita käytetään Kongon demokraattisen tasavallan itäosassa, jossa tuetaan operaatioita, joita johtaa tämän prikaatin johto, joka, jonka on kansainvälinen oikeus ja kansainvälinen yhteisö. Siis mandaatti on itse asiassa varsin selvä, hyvinkin selvä. Ja se, mistä pitäisi keskustella, keskustella on se, että mitä sääntöjä käytetään ja mitä Monukin pitäisi tehdä. Siinä pitäisi katsoa Monukin omia toimintasääntöjä, koska se on Monukin asia päättää, millä tavalla ne toimivat. Ja lopuksi, no, tehän tiedätte, on paljon kritisoitu kansainvälistä rikostuomioistuinta ihmiset sanovat, että onko tämä, voiko, että miten tämä toimii politiikan yhtäältä. Meillä on rikostuomioistuin ja toisaalta meillä on sitten kunnollinen poliittinen kriisinhallinta. Tämä onkin mielenkiintoinen kysymys. Mm. Kunkossa nähdään yksi vastaus. Meillä, meillä olemme hyväksyneet sen, että Mosku ja Uganda otti, lähtivät johtamaan Aguntaa vaikkakin näitä, näitä, näistä on tehty, esitetty kansainvälinen kiinniottopyyntö, ei se ole mikään vapaata lounasta, että ei voida nauttia, ää, äh, äh, ei voi istua kahdella pallilla tämän kriisin aikana ja kiertää kansainvälistä rikostuomioistuinta ja Euroopan parlamentti ja komissio. Meidän pitää lähteä siitä, että tässä täytyy soveltaa kansainvälisen rikostuomioistuimen sääntöjä ja ratkaisuja. Kiitos herra Ruht. Ja kertoisin, että me olemme saaneet kuusi päätöslaumaa ehdotusta. Huomenna äänestetään asiasta.